valiokunnalle. Oikeusvalio, valiokunta on herrat Angurakis, Tanellis ja Angurakos tutkinut heidän mandaattinsa ja vahvistanut ne. Kukaan ei vastusta, joten näin nämä on vahvistettu. EPP-ryhmä on esittänyt, että herra Saleski